verkkojärjestelmiin, IT-järjestelmien verkoista. Tämä ö, direktiivi julkaistaan tämänpäiväisen kokouksen pöytäkirjoissa. Meillä on kolme kuukautta aikaa reagoida ja kom- kommentoida. Huomisesta lähtien. Ensimmäinen asia esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle